jolle ei ole huomautettavaa, on ne muuten hyväksytty. Trecem acum la primul punct al ordinei de zi de după masă, raportul doamnei Ris, reducerea impactului anumitor... Siirrymme ensimmäiseen asian esityslistalla. Aiheena on tiettyjen muovituotteiden vaikutuksen vähentäminen ympäristössä. Ensimmäisenä Puheenvuorossa esittelijä Rouva Riis, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. J'étais encore en train... Kiitoksia, puhemies. Juuri pääsin tänne. Varapuheenjohtaja Timmermans ja te olette siellä, herra Vellakin olette siellä. Ensinnäkin vähän takaumaa ajassa. Ne, jotka täällä olivat tuolla ilta minun kanssani joulukuussa viime vuonna puolessa välissä kolmikantaneuvottelussa yöllä ja olen, olen jo 20 vuotta ollut parlamentissa sentään ja tuo kolmikantaa oli sellainen, jos Euroopan unioni sanoi ei näille muovijätteille, kun ajatellaan kaikkia neuvoston kanssa käytyjä maratoneuvotteluja, jotta saataisiin jonkinlaista lainsäädäntöä, jonka tuossa oli korkeampalla. Että se oli esimerkillinen, ei ole muuta vaihtoehtoa olla johtoasemassa ja käydä tätä taistelua. Minä joudun kymmeniä kertoja puuttumaan valiokunnassa, työryhmässä ja täysistunnossa kuulemisessa. Tässä on lukuja ollut esillä, kuviakin, jotka ovat traagisia valtameristä, mutta myös kodeistamme Euroopassa. Muovia myrkyttää valtameret, tappaa ihmisiä ja me olemme siinä viime kädessä myös uhreina. Eli ennen kaikkea lähteä kertakäyttömuovista myös, jos ajatellaan kalastusvälineitä, niin se edustaa kaiken kaikkiaan 80 prosenttia kaiken kaikkiaan näistä merenroskasta. Ja me olemme tätä Itävallan kanssa käyneet läpi ja saimme aikaan monta voittoa. Ensinnäkin tässä laajenneta luetteloa kertakäyttömuoveista. Ne kahden vuoden kuluttuessa kiellettäisiin, eli aika pian aikaisempi luettelo, joka liittyy muun muassa rukuvälineisiin, kasiin, vanupu, vanupuikkoihin, sekutustikkuihin, luopalon kiinnittäviin vartsiin. Saatiin sen lisäksi myös muita biohajoavia muoveja ja polystyreenimuovit elintarvikepakkauksissa. Me pystymme niin ikään, eikä se ollut helppoa, kun neuvosto oli niin vastahakoinen, enemmän myös vastuuta mukaan. Tämä periaate ajatus siitä, että saastuttaja myös maksaa. Ja sitten mainittakoon vielä tupakkavalmistajat. Niin ikään pitäisi keräilyä rahoittaa, kuten myös näiden tupakatumppien kierrättämistä. Eli vuonna 2023.